Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, please take a seat. Hyvät kollegat, pyytäisin tätä istua. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie. Hyvät kollegat, toivottaisin teidät sydämellisesti tervetulleeksi budjetin valvontavaliokunnan kokoukseen. Tämä on tärkeä viikko, meillä on äänestykset. Vor Ihnen liegt die Tagesordnung. Esityslista on varmasti edessänne. Haluaisin kiinnittää huomenna siihen, että kokouksessa käytettävät kielet voitte lukea News-lehtisestä. Asiakirjat ovat käytössä täällä sarissa tai sitten sähköisessä muodossa. Toivon, että kaikilla on äänestyskortit mukana. Kokousta voi seurata netissä. Esityslistan kohdassa kolme muistuttaisin siitä, että teille on lähetetty pöytäkirjat 26. 27. tammikuuta ja 23. 24. helmikuuta järjestettyjen kokousten. Ja jos kokouksen loppuun mennessä kukaan ei kommentoi, nämä pöytäkirjat on hyväksytty. Täällä on puheenvuoropyyntö. Mutta sitä ennen vielä kertoisin teille, että aikaisempi kollega Georgios Vakakis, kreikkalainen – kollega, joka syntyi vuonna 1945, on menehtynyt. George Savrakakis oli myös budjetin valvontavaliokunnan jäsen. Hän oli asia D-ryhmän jäsen. Me arvostimme häntä kovasti. Hän oli hyvä kollega. Hän oli jäsen viime kauteen asti. Pidimme hänestä kovasti, koska hän oli aito eurooppalainen. Ja todella tiukkaan valvoi budjetin käyttää me kaipaamme häntä ja teidän kaikkien nimissä kirjoitin hänen vaimolleen. Kojollega Ella Sender, olkaa hyvä. Si, si, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aivan ensinnäkin haluaisin kiittää teitä näistä sanoista ryhmäni nimissä koska on aivan totta, että kollega Stavrakakis oli yksi aktiivisimmista jäsenistä, joka oli kaikista eniten mukana tämän valiokunnan vaikeassakin työssä, kun otetaan huomioon niitä, niitä seikkoja, jotka liittyvät usein tähän valiokuntatyöhön. Haluaisin kiittää siis teitä näistä ystävällistä sanoista, ja me osoitamme surun valittelumme myös entisiä jäsenemme perheelle. Ja sitten esityslistasta haluaisin tuoda esille seuraavaa Huomasin tietyllä yllätyksellä, että Rova Georgieva huomenna puhuu välittömästi äänestysten jälkeen. Tämähän on aivan ihme, koska eh, enpä tiedä, tietääkö hän silloin, mistä olemme äänestäneet, mutta haluaisin esittää teille, olisiko kenties parempi, että voisimme kuunnella eh, Rova Georgieva ennen äänestystä, koska viime aikoina meille on tullut paljon erilaisia julkilausumia ja selityksiä komissiolta eri asioista, eri kohdista sen jälkeen, kun komissio on nähnyt nämä muutosesitykset. Kenties olisi parempi ja järkevämpää, jos voisimme ennen äänestystä kuunnella Rova Georgievaa ainakin sitä varten, että voisimme selventää joitakin niitä ongelmia, joita meillä on, ja näin voimme täydellä ymmärryksellä äänestää. Tämä auttaisi varmastikin, ja jos kuuntelisimme todellakin Rova Georgievaa ennen äänestystä, hän, hän tietää jo mitä tarkistuksia ja ehdotuksia olemme tehneet, niin olisi varmaan paljon hyödyllisempää hänen kanssaan silloin keskustella. Ja totean tämä myös kollega Liberaskin nimissä. hän on esittelijänä tässä komission vastuuvapausmietinnössä. So, danke den... Kiitos tuosta huomiosta. Komission jäsen tulee silloin, kun hänellä on aikaa. Tämä on näin laitettu esityslistalle myös äänestysajan osalta kollegoille ei varmaankaan ole niin helppoa, jos näin myöhään alle 24 tuntia ennen äänestystä muutetaan esityslista, joten minusta tuntuu, että ei tähän nyt ole oikein syytä, ainakaan minun mielestäni. Täysistuntoonhan voidaan mahdollisia muutoksia vielä työstää, varmasti pari muutosesitystä vielä esitetään. Ja sellaisia asioita, jotka nyt jo tiedämme, mutta emme ihan tarkkaan tiedä, mihin suuntaan asiat tässä kulkevat, joten pyytäisin että voisimme ottaa huomioon sen, että haluamme näyttää luotettavilta kumppaneilta myös kollegoiden silmissä, että tulevat äänestämään, onko muita eriäviä kantoja. Jos ei, niin lähdetään äänest- esityslistan käsittelyyn ensimmäisenä esityslistan kohta neljä. Äänestys erillisvirastoista esittelijä on kollega Czarnetski. Haluatko esittelijä käyttää puheenvuoron? Chair, uh, I respect your time. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No, pyrin pitäytymään tässä aikataulussa ja ehdotan, että äänestämme nyt. Dankeschön. Dan... Hienoa, kiitos. Lähdetään liikkeelle. Ensin koeäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Koeäänestys. Pyydän äänestämään. Teilläkö ei ole äänestyskorttia? Kiitos. Äänestys päättyy. 23 jäsentä läsnä. No tässä on vielä parantamisen varaa. Lähdetään äänestämään. Verillisvirastot. Kohta yksi, tarkistus kolme. Esittelijä puoltaa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Tarkistus neljä. Ai tarkistukset 4, 5 ja 6 ovat ei vaan anteeksi. Tarkistus neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja. D'accord. Mm. Ja. Trotzdem. No, kiitos. Mutta kuitenkin hyväksytty. Se ei muuta äänestystulosta. Kiitos. Tarkistus 5. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 esteliä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohtaan yhdeksän kompromissi yksi. Kuka äänestää puolesta? Vastaan tyhjää hyväksytty. Näin raukevat tarkistukset 9 ja 10. Tarkistus 11. Esittelijä puoltaa puolesta. Anteeksi, Tarkistus 12. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 15. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Estelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tuokin. Tarkistus 16. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17. Raukeaa, kiitos. Tarkistus 18. Kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä. Tarkistus 21. Tarkistetaan koneellisesti. 21. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää. Vähän kaoottista tämä on. Tarkistetaan koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty siis. Tarkistus 23 raukeaa. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohtaan 27 on kompromissiesitys 2. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistukset 29-31 raukeavat. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan nyt en näekään enää tarkistus 38. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentä yksi Tarkistus 41. No, no wir machen weiter mit Amendment vain 40. Tarkistus 40 seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 41 on näin myös hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 1, kun äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty samalla enemmistöllä. Emply 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emply 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emply 3 on katettu jo. Emply 4 neljäkin raukeaa, Empl 4 raukeaa, koska tarkistus 12 hyväksyttiin, Empl 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 1, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. libe 2 on jo katettu, libe 3 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa on katettu ja nyt äänestetään toisesta osasta lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestys Libe kolme toinen osa. Libe kolme toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi, en nähnyt tuota selvästi Libe 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 6 puolesta vastaan Live 6 tarkistetaan. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Niukasti hyväksytty. Ai yksi vastaani vielä. 12, 12. Hylätty. Hylätty. Aivan hylätty. Genau. Jetzt wird's wild hier. Ja, genau. So, jetzt war, genau. Genau. Jetzt, jetzt kommt Liebe 7. Liebe 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Live kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Päätöslauselmasta koneäänestys, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. nolla yksimielisesti. Sydämestä onnittelut esittelijälle. No. Yes. So. Plus un Ja genau, ja genau. Plus, ja, genau. Herr Köln, genau, Herr Köln sind Sie haben Sie auch. Edustaja Köln, äänestitkö puolesta? Hyvä, 25 nolla siis. Saa unohtaa tuota yhtä ääntä. Se oli tuo horisontaalinen erillisvirastoja koskeva teksti ja sitten yksittäiset virastot. Kovasti tässä on töitä. Ensin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto. Vastuuvapauspäätöstarkistus 1. Tarkistukset 1 ja 2 ovat identtisiä. Kone äänestys, koska tämä koskee vastuuvapautta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentä puolesta neljä vastaan. Hyväksytty. 20 puolesta. Niin 20 puolesta. Nyt meitä on jo 26 kollegaa täällä, Kohta olemme täysimääräisinä täällä. Paljon kommentteja ilman mikrofonia salista. Of the, closure of the accounts? No, no, the vote on the decision. No. Ja, genau. The decision. The decision. Also, genau. Decision, uh, genau, die Abstimmung über die Entscheidung. Äänestys itse päätöksestä, koneäänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 24 puolesta, kaksi vastaan. Nähern vi uns Amendment 4. Ja sitten tarkistus 4. Nyt äänestetään ehdotuksesta. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Päättyy. 20 4. 20 neljä, 25. Ja sitten päätöslauselma, tarkistus 7, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan Koneäänestys. Mielestäni hylätty. Äänestys päättyy. 16.9. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt päätöslauselma. Kokonaisuudessaan kone Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 23, 3. Kiitos. Seuraavana Berek. Vastuuvapauspäätös tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksi hyväksyttiin ja kaksi on näin hylätty. Ja sitten päätös. Sellaisenaan koneäänestys alkaa. Päättyy. 21, 5. Ja sitten tilinpäätös. Päätös. Koneäänestys alkaa. Päättyy. 25. Päätöslauselma tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta kolme vastaan. Seuraavana Euroopan unionin elinten käännöskeskus. Vastuuvapaus tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös. Koneäänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta 5 vastaan. Tilinpäätös. Päätös. Kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Päättyy. 20 puolesta 4 vastaan. Päätöslausemaan on yksi tarkistus, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja päätöslauselma kokonaisuudessaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy 23 puolesta kolme vastaan. Kiitos. Seuraavana CDFOP. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys päätöksestä. Äänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta 5 vastaan. Tilinpäätös puolesta koneäänestyksenä myös. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 5 vastaan. Päätöslauselmaan tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 6. Ei vain 7 puheenjohtaja korjaa 7. 5 ja 7 kulvat yhteen, anteeksi en sanonut sitä. Toivon, että tämä on kuitenkin hyväksytty. Sitten tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 1, Empl 2 on katettu, Empl 3 puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Empyl 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Empyl 5 on katettu. Empyl 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Empyl 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätöslausema kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Päättyy 22 puolesta kolme vastaan. Kiitos. Sitten Sepol, tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja päätös kokonaisuudessaan. Koneäänestys alkaa. Päättyy. 20 puolesta 5 vastaan. Tilinpäätös. Koneäänestyksenä päätösäänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta, 5 vastaan sanoa enemmistö. Kiitos. Sitten päätöslauselman tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Me pystyvät vielä kerran koneäänestyksenä ja suullisen, äänesty- suullisen tarkistuksen kerran. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukseen kahdeksan suullinen tarkistus. Se sopii. Molemmista yhdessä. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko? Koneäänestyksellä tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 1, Libe 2, 3, 4, katettu myös Libe 5. Päätöslausema kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Päättyy. 24 puolesta, 3 vastaan. Eassa tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös kokonaisuudessaan vastuuvapaudesta koneäänestys. Äänestys päättyy. 22 puolesta 5 vastaan. Tilinpäätös, koneäänestys alkaa. Päättyy 20 puolesta 5 vastaan. Päätöslauselma. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Kattaa tarkistukset 7 ja 9 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Raukeaa myös suullinen tarkistus. Tarkistuksen 10 on suullinen tarkistus, joka on olemassa teillä äänet puolesta, molempien puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 1 ja Tran 2 on katettu. Tran 3 puolesta vastaan tyhjää koneäänestyksenä Tran 3. Tran 3. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tran 4. Ah, ah ja, okay, okei, okay, okei, okay, Tran 4 fällt. Tran 4 raukeaa. Tran 5 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Tran 6 on katettu. Tran 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 8 ensimmäinen osa on katettu, toinen osa lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 9 on katettu, näin päätöslausema kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 23 puolesta, kolme vastaan. Kiitos. EASO. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. äänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta 5 vastaan. Tilinpäätös. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta 5 vastaan. Hyväksytty. Päätöslauselma tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Libe 1-libe 5 on katettu. Nyt päätöslauselma kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Päättyy. 25 puolesta, kaksi vastaan. Kiitos. Seuraavana Euroopan pankkiviranomainen tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Vastuvapauspäätös kokonaisuudessaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa, päättyy 21 puolesta, 4 vastaan. Sitten tilinpäätös. Päätös. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 5 vastaan. Päätöslauselman tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 6. Koneäänestys alkaa. Uskoakseni hylätty. Äänestys päättyy. Hylätty 11.15. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ekon 1 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaanko ne äänestys alkaa? Ekon 1. Ekon 1. Äänestys päättyy. 14.11. Hylätty, sanoi puheenjohtaja. Anteeksi, hyväksytty. Totta kai hyväksytty. Anteeksi. Ekon kaksi. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon neljän katettu. Vastustaako joku sitä, että viidestä seitsemään äänestetään yhdessä? Viidestä seitsemään Ekon viidestä seitsemään. Viidestä seitsemään yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty Ekon kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ekon yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätöslauselma. Koneäänestys alkaa. Päättyy. 24 puolesta, kolme vastaan. Kiitos. Seuraavana Euroopan tautiehkäisy- ja valvontakeskus, tarkistus 1, vastuuvapaudesta äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Vastuuvapaus kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Päättyy 23 puolesta 3 vastaan. koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 3 vastaan. Tarkistus 5 päätöslausuman puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 1 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 2 on katettu, Envi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 4 ja 5 on katettu jo Envi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 7 ja 8 on katettu, joten päätöslausema kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta 3 vastaan. Ah, machen wir ja. Die ECHA, Europäische Chemieagentur in Helsinki, Amendment 1. Kemikaalivirasto tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vastuunvapauspäätös kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Päättyy. 22 puolesta 5 vastaan. 5. Tilinpäätöskoneäänestys alkaa. Päättyy. kaksi puolesta, neljä vastaan. Päätöslauselma tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 ja vedetty pois. Tarkistus. Tarkistus 8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 Envi 1 on katettu Envi 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko yhdessä kolmesta kymmeneen? Envi 3-10 äänestää. Envi kolmesta kymmeneen. Voimmeko äänestää yhdessä? Kolmesta kymmeneen äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 11 on katettu Envi 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Enmi 13 ja 14 on katettu, joten päätöslausema kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Päättyy. 22. Puolesta kolme vastaan, kiitos. Seuraavana Euroopan ympäristökeskus. Vastuuvapaustarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vastuuvapaus kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 5 vastaan. Tilinpäätös, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 5 vastaan. Päätöslausuma tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 1 on katettu. Envi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 4 on katettu ensimmäinen osa ainakin, toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 5.9 on katettu päätöslausuma kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 3 vastaan, kiitos. 22 puolesta 3 vastaan. Euroopan kalastuksen valvontavirasto. Vastuuvapaustarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vastuuvapauspäätös kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Päättyy. 20 puolesta 5 vastaan. Eikö toimi? 21. Otamme huomioon, oliko se plussa? 21 siis, kiitos. Tilinpäätös, koneäänestys alkaa. Päättyy. Kaksikymmentäyksi puolesta viisi vastaan. Päätöslausema tarkistus viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pes yksi puolesta vastaan Tyhjä. Tarkistuttaisin mielelläni PES yksikön äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Plussako. Selvä sitten hyväksytty. Hyväksytty. PES kaksi. Vastaan. 13.13. 13. Emme voi hyväksyä tällaista. Tämä on ikään kuin äänestytuloksen korjaaminen jälkikäteen. Emme voi hyväksyä. Se on hyväksytty PES 1, PES 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. PES 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PES 5, 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. PES Viidestä kahdeksan on katettu PES yhdeksän Puolesta vastaan tyhjää hylätty. PES 10 ja 11 on katettu, joten loppuäänestys, anteeksi. Äänestetään päätöslausemasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta kolme vastaan. Kiitos. Seuraavana Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Vastuuvapaustarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös vastuuvapaudesta koneäänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta 6 vastaan. Tilinpäätös puolesta. Koneäänestys. Äänestys päättyy. 20 puolesta 6 vastaan. 21, selvä. Mikä on äänestänyt 21, 6. Päätöslauselma, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 raukeaa. Tarkistus 10. Kysymys oli se 10-14 yhtenä ryhmänä. Kävisikö tämä 10-14? Eikö? No yksi kerrallaan. Tarkistus 10. 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21. Selvä, tarkistetaan. Tarkistus 20. Tarkistetaan. Äänestys päättyy 19.7. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Päättyy 18.8. Kyllä minä mielelläni tarkistutan, mutta toisaalta näin täältä ihan hyvin tuon tuloksen. 22. Automaattisesti hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin tarkistus 22 on hyväksytty. Envi 1 on katettu, envi 2 Envi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi viisi viiva envi yhdeksän on katettu, joten kone koneäänestys, loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys Monika. Äänestys päättyy. 24 puolesta kolme vastaan. Seuraavana Euroopan tasa-arvoinstituutti. Vastuuvapaudesta tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös kokonaisuudessaan vastuuvapaudesta koneäänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta, 5 vastaan. Tilinpäätös, koneäänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta 4 vastaan. Päätöslausema tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. FAM 1 puolesta vastaan. En näe FEM 1 puolesta. Anteeksi, koneäänestys tarkistetaan. Naisten oikeuksien kysymyksessä on aina eri enemmistöt. Äänestys päättyy. 14.9. hyväksytty. FEM 2. FEM 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. fem 3 on katettu. Kolmesta seitsemään on katettu FAM kahdeksan toinen osa on äänestettävä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. FAM yhdeksän on katettu, joten päätöslauselma kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta kolme vastaan. Seuraavana Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen vastuuvapaustarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Vastuuvapauspäätös. äänestys alkaa. Päättyy. 22 puolesta 5 vastaan. Tilinpäätös. Koneäänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta 5 vastaan. Päätöslausema tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ekon 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ekon 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ekon 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ekon 4 on katettu. Ekon 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, ekon kuusi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, ekon seitsemän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, ekon kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausema kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Päättyy 24 puolesta kolme vastaan. Pahoittelen, mutta emme ole vielä puolivälissä edes. Ei, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti. Tarkistus 1. Puolesta tässä lykätään vastuuvapautta puolesta. Enemmistö päätös vastuuvapaudesta koneäänestys. Koneäänestys. Päätös nyt siis. Nyt päätös. Eikö niin? Nyt on kyse päätöksestä. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 23 puolesta, 4 vastaan. Näin käsittääkseni vastuunvapautta ei vielä myönnetty. tilin päätös puolesta, koneäänestys korjaan. Tilinpäätöskoneäänestys. Äänestys päättyy. 23 puolesta kolme vastaan. 24 puolesta kolme vastaan. Päätöslauselma. Esittelijältään suullinen tarkistus. Kohtaan kahdeksan. Kokonaisuudessa kohdan kahdeksan kanssa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 8 Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Se ei enää toimi, kun äänestö on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan hyväksyttiin ja nyt päätöslausema kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 27, 28 puolesta ei vasta ääniä. 28, 0. Seuraavana Euroopan lääkevirasto, Emma, tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys vastuu vapaudesta Äänestys päättyy. 23 puolesta 5 vastaan. Tilinpäätös. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 5 vastaan. Päätöslausema tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää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 Molemmista äänestetään, kukaan ei vastusta äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Vastaan. Tarkistetaan koneäänestys. Tarkistus 13. Uskoakseni hylätty. Ei vaan hyväksytty. Kyllä, 16.11 hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 1 ja 2 on katettu Envi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi neljä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa on katettu. Päätöslausema kokonaisuudessaan koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta kolme vastaan. Wir kommen zum... Ja näin päästään seuraavaan kohtaan. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukseen. Tarkastus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sähköisesti vastuuvapaudesta äänestäminen äänestys on päättynyt, äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. 22.5. Ja tilinpäätös sähköisesti Äänestys on päättynyt 19.5. Ja sitten päätöslauselma tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan. Siinä on suullinen tarkistus esittelijältä. Kukaan ei vastusta. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Live 1-5 on katettu ja näin sähköinen loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 25.3. Ja seuraavana Euroopan meriturvallisuusvirasto. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sähköisesti äh, vastuuvapaudesta äänestys on päättynyt. 22.5. Tilinpäätös sähköisesti. Äänestys on päättynyt. 19.5. Ja sitten päätösosma tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 1 ja 2 katettu. Tran 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 4 raukeaa. Tran 5 6, 7 katettu ja näin sitten koko päätösasumaehdotus sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 25.3. Ja seuraavaksi Enisa. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja koko vastuuvapauspäätös sähköisesti äänestys on päättynyt 22. Siis Ja sitten koko tilin päätös äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 23.5. Päätöslauselma tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sähköisesti sitten koko päätöslauselma. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 25.3. Seuraavaksi Euroopan rautatievirasto, tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko vastavapuusprosessista äänestäminen äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. Kollega täällä ei sanota äänestettyä, siis 24 lopputuloksella. 24. Se ei aina toimi. Tilinpäätös sähköisesti. Puolesta äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Äänestys on päättynyt. 23 Niin, 23.5. Päätöslauselma. Ja sitten on suullinen tarkistus kappaleeseen kaksi esittelijältä, joka on tätä hyväksytty koko teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan. Beendet. Tarkistus on päättynyt. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sama enemmistö kuin äsken. Tarkistus 9 raukeaa. 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 ja tran 3 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 1 ja 2 katettu. Tran 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 5 katettu. Tran 6 Tran 6 äänestää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7-11 katettu ja näin koko lopuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 30, 23 3 lopputuloksella. Sitten ESMA. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko vastuuvapaudesta äänestäminen sähköisesti äänestys on päättynyt 21.4. 21.4. Ja sitten tilinpäätös sähköisesti. Äänestys on päättynyt 23.5. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kolme puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Ekon neljä ja Ekon viisi katettu. Ekon kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kymmenen raukeaa ja näin sitten loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 25 3. 253 lopputuloksella. Ja sitten Euroopan koulutussäätiö seuraavana tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja koko päätös vastuuvapaudesta sähköisesti. Äänestys on päättynyt 21.4. Tilinpäätös. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt 22.5. Ja sitten päätöslausuma tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 1 on katettu. Empl 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osio lisäyksenä Empl 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koko päätösesmaehdotus sähköisesti. Äänestys on päättynyt. Ja sitten yksityistulokset tässä. Niin, huomioimme tämän äänenne. Eli kolme vastaan siis lisätään tähän. Kaksikymmentäviisi puolesta kolme vastaan oli lopullinen tulos. EU-lisä. Laajalliset tietojärjestelmät. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja koko vastuvapauspäätös. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 25. Tilinpäätös sähköisesti. Älkää Päästäkö tilaisuutta menemään ohi, niin kun äänestys on alkanut? Anteeksi, se on liian nopea, mutta minusta meidän tulisi yrittää mennä. Mutta sanokaa nyt sitten, jos menee liian nopeasti. Äänestys päättänyt. Tilipäätös 22.5 lopputuloksella. Päätösasema tarkistus 5. Siinä on suunnan tarkistus lausekkeeseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten 6, 5 ja 8, 6, 7 ja 8 raukeavat, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Libe-tarkistukset yhdestä viiteen katettu ja sähköinen loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 25.3. Kiitos. Ja sitten OSA, työterveys- ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös koko vastuuvapaudesta sähköisesti äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. viisi Tilinpäätös sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 22.5. Ja päätöslausuma tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty 5. Tarkistetaan tämä. Minusta se on kyllä hyväksytty. Tarkistus on päättynyt 18.9. Hyväksytty. 6. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Empul 1 katettu, Empul 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Empul 3 katettu, Empul 4 ensimmäinen osa katettu, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Empul 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja koko päätös lauselma loppuäänestys äänestys on päättynyt. 25.3. Kiitoksia. Ei täällä enää nyt niin valtavasti ole jäljellä. Euroton, Euroton seuraavana tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko päätös vastuuvapaudesta sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 22.5. Tilinpäätös. Äänestys on alkanut. Äänestys on Päättynyt. 22.5. Päätöslauselma. Ehdotus tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Ja loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on päättynyt 25.3. Hyväksytty. Ja sitten found. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko vastuuvapaus äänestys sähköisesti. Äänestys on päättynyt. 21.5 hyväksytty tilinpäätös äänestys sähköisesti puolesta. Äänestys on päättynyt 22.5 ja päätöslausuma tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty Empul 1 katettu, Empul 2 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Empul 2 tarkistetaan. Taitaa olla hyväksytty. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Empul 3 puolesta vastaan ja hyväksytty. Empel 5 ja 6 katettu loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on päättynyt 26.3. Kiitos. Eurojust seuraavana. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Ja päätös sähköisesti Äänestys on päättynyt 24.5. Ja sitten tilintarkastus, äänestys, tilinpäätösäänestys, äänestys on päättynyt 24.5. Ja näin päätöslauselma tarkistus 7 puolesta vastaan. Hyväksytty, mutta tarkistetaan mielellään kuitenkin.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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 4 vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys Eurojustista. Äänestys on päättynyt 23.3. Seuraavaksi Europol. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös vastuuvapaudesta sähköisesti. Äänestys on päättynyt 24.5. Ja sitten tiilin päätös sähköisesti. Äänestys on Äänestys on päättynyt 23.5. Ja sitten päätöslausuma tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 1-live Kuusi katettu ja näin loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on päättynyt. Kaksikymmentä kuusi kolme. Seuraavaksi perusoikeusvirasto tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vastuvapauspäätös sähköisesti äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt 24.5. Sitten tilinpäätös sähköisesti. Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt 21.5. Tarkistus 7 ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 vedetty pois, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 vedetty pois, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki muu live 1 live 4 katettu ja loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on päättynyt. 26.3. Kiitoksia. No, me päästään Frontexiin. Tarkistuksen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Vestuvapauspäätös sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 29. Kiitos. Sen jälkeen sitten tilinpäätös sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 18.9. Päätöslausuma. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Tarkistus 10. Sähköisesti. Tarkistus on päättynyt. Hylätty. 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 se raukeaa. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live 1, Live 3 katettu. Live 4 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Live 5-7 katettu ja loppuäänestys Frontexista sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 26.3. Ja viimeisenä näistä on Geena Sirasto, tarkistusyksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja päätös vastuuvapauden myöntämisestä sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt 24 5. Tilinpäätös puolesta Sähköisesti siis tilinpäätösäänestys. Äänestys on päättynyt. Petri Epepellä on yksi liikaa. Jonkun täytyy nyt ottaa EPPltä korttinsa pois. niin nyt mm, äänestys on päättynyt. 24, 5. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 tarkistetaan.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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on päättynyt 26.3. Kiitoksia. Damit hätten wir das Agenturpaket. No niin, näin virastot on saatu äänestettyä. Ja nyt siirrytään yhteisyrityksiin. Esityslistan kohdalla kohtaa 37-43. No. So. Kan vi, kan vi, voimmeko, voimmeko jatkaa? Can, can we go on? Voimmeko jatkaa? Ines. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kiitos puheenjohtaja, koska tässä nyt on tapahtunut niin paljon muutoksia äänestysluettelossa ihan viime hetken asti, niin pyydän tässä nyt anteeksi muilta kollegoilta. Nyt vielä pari suullista tarkistusta, ihan pieniä vain. Eli tarkistus 14, kunhan tietosuoja tässä päätään tämä vain muistutuksena. Ja sitten innovatiiviset lääkkeet IMIssä tarkistuksessa kahdeksan otetaan huomioon tarvittavat teolliset ja tekijäoikeudet. Eli nämä ovat kaksi turvallisuusehtoa, jotka pitäisi mielestäni ottaa mukaan näihin kahteen tarkistukseen. Ja näin ollen voisimme sitten äänestää näiden puolesta. Ja kun tullaan tähän kohtaan, niin voin kyllä uudelleen vielä esittää nämä. Thank you. Well, since they were... Kiitoksia koska nämä eivät ole sisällöltään mitenkään suurien tärkeitä ja ne tulivat ihan viime hetkellä, niin menet, menettely tavallisesti. No, minä haluan joka tapauksessa vastustaa näitä ö, suullisia tarkistuksia. Haluatteko tämän nyt vai sitten kenties kun olemme äänestyslistassa siinä kohdassa? Mielestäni tämä ei ole nyt korrekti menettely. No, minun on sanottava. Minäkin vähän nyt tässä epäilen sitä voidaanko nyt oikein tällaisia tarkistuksia oikeastaan hyväksyä. Ihan viime tipassa, kun en edes usko, että kun ajatellaan kysymyksiä, mitä muut ovat esittäneet, voimmeko tässä tällaisia kannanottoja esittää, kun emme tiedä, mitä on esitetty. Eli tuo tarkistus suhtaudun kriittisesti, koska jos ajatellaan, että että julkaistaan tärkeitä tietoja. No en minä kyllä puolla, kun on kyse teollisen tekijän oikeuksista, niin ainahan luottamuksellisuudesta voidaan vielä sopia, mutta me emme ole täällä niitä, joita annamme tässä rahaa käyttöön ilman, että valvotaan rahan käyttöä. Eli todella esittäisin tässä vähän kysymysmerkkiä. Ines, uudestaan. No yo creo que so- no, uskon, että nämä ovat kyllä sisältökysymyksiä. Ensinnäkin tämä eh, ensimmäinen tässä. Eli pitää eh, kunnioittaa tässä tietosuojaa. Tämähän nyt on velvoitteena missä tahansa eh, tietojen käsittelyssä. Ja näin ollen ymmärtäisin, että ainakin, jos tämä otetaan pois, niin tässä tulee eturistiriita. Eli pitää laittaa tässä, että henkilötietosuojaa täytyy kunnioittaa on tässä nyt kyse sitten eturistiriidasta tai ei. Ei. Tässä nyt ihan viime hetkellä, kun otetaan huomioon ne kokemukset, joita meillä nyt on ollut tietosuojakysymyksistä, ymmärrän, että nämä ovat sisältökysymyksiä. Minusta ei ole hyvä, että Sihteeristä tässä ihan viime hetken asti on tullut kaikkiin äänestysluetteloihin muutoksia. Minä tätä ehdotin kyllä aikaisemminkin. No, hyväksyn tämän tällä kertaa, mutta nämä ovat sisältökysymyksiä. Sitten tekijän oikeuskysymykset. Tämähän teollisuus meitä vaatii koko ajan. Ja nämä ovat asioita, jotka liittyvät tähän vahvasti, koska tässä nyt leijailee sellainen huhu ilmassa, että on eturistiriitoja olemassa, kun tässä itse näitä uutisia tuotetaan esimerkiksi, esimerkiksi Der Spiegel, ja sitten niin, uskoisin, että tässä voitaisiin ainakin vähän suojella näitä oikeuksia, joista EU itse puhuu, eli tietosuoja-oikeudet ja tekijän oikeudet. Minä kyllä protestoin ja haluan, että tämä tulee pöytäkirjan mukaan. Eli tätä ei minulta hyväksytä, mutta sitten hyväksytään kyllä sihteeristöltä ihan viime hetken asti muutoksia äänestysluetteloon kyllä minua tässä täytyy kunnioittaa. Tässähän tulee nyt vähän syrjintään ja ha- syrjintää mukaan haluan, että tämä protestini tulee pöytäkirjan mukaan. Kiitos. No, en oikein nyt tiedä. Meillähän on tietenkin aina kehitelty edelleen tarkistuksia, mutta minä lähtisin nyt siitä, että EUn oikeus ja EUn lainsäädäntö tulevat noudatetuksi aina – Tietenkin tarkistuksessakin, kun puhutaan tietosuojasta ja teolliset tekijän oikeuksista, niin kyllähän nämä asiat on turvattava joka tapauksessa. Ei tämä tarkoita sitä, että rikotaan sääntöjä, jotta me voisimme jotenkin valvoa asioita. Meillähän on selkeät säännöt siitä, miten voimme valvoa asioita, vaikka ne liittyisivät näihin kohtiin. Niin kuin minä tarkistuksenne luet, olisi ikään kuin, että aina kun on näistä kysymyksistä kyse, emme saa niitä nähdä. Kyllä meidän on voitava nähdä asiakirjoja, jotka liittyvät ehkä tietosuojankin, ehkä nähdään tekstejä niin, että sieltä on vedetty yli viiva, mutta tällaisen tekijänoikeuksien osalta tässä kyllä avataan kovasti ovia siihen suuntaan, että me emme voi valvoa mitään. Eli minä kyllä suhtaudun kriittisesti, haluaisin vastustaa koska mielestäni on kyllä ihan paikallaan tutkia tätä koko asiaa. Erityisesti siksi, että Spiegel on näin raportoinut ja on monenlaisia, no syytös on ehkä väärä sana, mutta on jonkinlaisia viittauksia siihen, että epätasavertaista kohtelua on ja ehkä eturistiriitoja. Eli olisi hyvä, jos näitäkin asioita tutkittaisiin. Siksi mielestäni parlamentinkin säännöt ovat melko selkeät. Enkä todellakaan halua, että annetaan ymmärtää, että minä täällä syrjin jotain poliittista ryhmää. Näin ei todellakaan ole, mutta säännöt ovat kyllä sellaiset, että on olemassa tarkistusten jättämisen määräajat ja on olemassa tietyt äänestysmekanismit meillä kollegoiden kesken ja todella pyytäisin, että niihin suhtaudutaan vakavasti. Minäkin olen tämän näin hyömännyt. Minä vähän nyt pohdin, miksi tällaiset näin laajat tarkistukset tulivat ihan viime hetkellä? Niin puheenjohtaja, minä haluaisin, että sihteeristöä käsiteltäisiin samalla tavalla. Jotkut näistä kysymyksistä, joita olemme käsitelleet jo tiistasta lähtien, olemme odottaneet vastausta. Haluaisin, että samalla tiukkuudella sitten sihteeristö toimisi, kun näitä äänestysluetteloita laaditaan voin sanoa, että tänään puolen päivän asti muutettiin näitä kello 15 alkavan äänestyksen luetteloja, joten pyytäisin tiettyä ymmärrystä, koska minä olen sitä mieltä, että tämä on tärkeä asia, josta puhun. Tekijän oikeudet ovat tärkeitä, jotta Eurooppa voisi olla kilpailukykyinen. Te tiedätte tämän paremmin kuin kukaan, ja minusta tuntuu, että tässä joku, joka haluaa tätä nyt tiukasti tarkastella ja katsoa, että mitä on tehty, niin saattaa tarttua tähän tässä on todellisia reaktioita niin pienissä kuin keskisuurissakin yrityksissä. Suurista ei niin väliä, niillä on ihan sama, mutta pk-yritykset ja tekee ja teollisuusoikeudet, ne ovat tärkeitä, kun tätä tutkitaan tässä. Tästä saattaa tulla ihan reaali ongelma teollisuudelle, ainakin tiettyjen toimijoiden osalta. Ja sitten kaikilta pyydetään, Enjakilta, ihan kaikilta tätä pyydetään. Minä todella pyydän, että otetaan tämä tietosuoja tänne mukaan, koska tämä on velvoittava asia. Samoin tietosuoja velvoittaa meitäkin. Näin ollen on tärkeää, että tämä otetaan tänne mukaan. Tämän vuoksi minä tätä pyysin. Tämä, nämä ovat mielestäni sisältökysymyksiä. Jos ette sitä usko, niin voin kyllä sen hyväksyä sitten. Mutta haluan, että pöytäkirjassa ö, tulee protestini esille, koska nyt puolen päivän asti on muutettu näitä äänestysluetteloita kello 15 alkava ään, ään, äänestystä varten. Ja minähän olen itse saanut jatkuvasti tässä muutoksia näihin äänestysluetteloihin ja työskentely tällä, tällä, tällä tavalla on vaikea. Ihan yksinkertaisesti halusin tämän sanoa. Minä kyllä hyväksyn sen, jos sanotte, että sääntöjen mukaan ei voi näin toimia. Ehkä ryhmä sitten äänestää ei. Ja minä esitän tämän sitten täysistunnolle, mutta pöytäkirjan täytyy tulla protesti siitä, että luetteloita on viime hetken asti ö, muutettu. Minun täytyy koordinaattorilla tällä tavalla reagoida nyt tähän, ja kun minä pyysin nyt tämän asian, minähän jo aikaisemmin ryhmille tämän esitin, ja odotin, että tässä olisi tiettyä joustavuutta ollut. Hyvä. Äänestetään sitten tämä vastaan ja mennään myöhemmin täysistuntoon. Den protest hatte Berichterstatter mitbekommen. Niin, vastalauseen kuuli esittelijä ja kollega Marines, kun pitäisi puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, mulțumesc. Eh, sunt absolut de acord că protecția datelor personale este... Minä olen täysin yhtä mieltä siitä, että tietosuoja on äärimmäisen tärkeä kysymys ja meidän täytyy tarkastella tätä kontekstia. Tässähän me puhumme vain tietosuojasta liittyen teollis- ja tekijänoikeuksiin. Jos eturistiriita löytyy, niin meidän täytyy tietysti määritellä, tapahtuuko näin vai ei. Me emme piilottele eturistiriitoja tietosuojan taakse. Teolliset tekijänoikeuksissa on kysymys korvauksista niille, jotka ovat olleet mukana, joten on erittäin tärkeää, että me nyt määrittelemme sen, mitä on tehty. Kysymys ei ole teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Ja siitä, mitä mukana olevat yritykset ovat tehneet. No, nyt on määräaika mennyt jo. Suullisia tarkistuksia ei enää hyväksytä. Jatketaan yhteisyrityksistä ensimmäisenä Artemis, tarkistus 1 pyydetään vastuvapauden lykkäämistä, ketkä puoltavat. Vastaan. Tarkistetaan koneäänestys. Tarkistus 1. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja näin lykkäyspäätös kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa Äänestys päättyy. Kuusitoista. Puolesta 12 vastaan kiitos. Vastuuvapautta on lykätty. Kollega Konisen on siinä mukana 16.12. Mm-hmm. closure of the accounts. Tilinpäätös. Äänestys alkaa, kone äänestys. Mm-hmm. We have to close. Mm-hmm. We are yeah. postponing the decision yeah. of closure. Yeah. Yeah. Also. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Näin myös tilinpäätös on lykätty päätöslauselma tarkistus kahdeksan puolesta. Koneäänestys. Tarkistus kahdeksan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistetaan. Koneäänestys tarkistus yhdeksän. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa? 11 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15. Tähän on suullinen tarkistus kollega Makoveilta. Vastustaako joko sulista tarkistusta? Ei ilmeisesti, joten äänestetään kohta 16 kokonaisuudessaan äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma. Loppuäänestys. Koneäänestys alkaa. Päättyy. 25 puolesta. Kolme tyhjää. Willkommen Seuraavana Clean Sky. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Päätös vastuuvapaudesta. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lykkäämisen puolesta. Hmm? Aivan, aivan. Vastuuvapainen lykkäys hylättiin. Nyt äänestetään automaattisesti puolesta. Plussa on vastuuvapauden puolesta, miinus vastuuvapautta vastaan. No, nochmal, ja Vielä kerran. Uudestaan. Jos puolette vastuuvapautta, äänestäkää puolesta ja vastuuvapautta vastaan on vastaan. Vielä siis vastuuvapaus.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 plus, plus. Okei. Okay. Also. Siis. EPPssä hiukan äänestysongelmia. Juuri niin. Clean Sky. Yes. yes. Also, noch ist die Abstimmung Sisäänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. 21 puolesta. 22 puolesta 7 vastaa. Näin on myönnetty vastuuvapaus. Tilinpäätös. Äänestys alkaa. Die Abstimmung. What? This is which vote? Mikä äänestys tässä on nyt käynnissä? Anteeksi, vain tarkistusko vai tuo viimeinen äänestys? Koska ensin on tarkistukset 4, 5 ja 6. So, no, no, the second no. vote, yeah? Siis toinen äänestys, niinkö? Aivan totta. Päätöksestä, joka koskee tilinpäätöstä. Kaikki on nyt ihan epäselvää. Äänestetään tilinpäätöstä koskevasta päätöksestä. No, no, no, no. no. It, was, it was decided to grant discharge. Siis päätettiin myöntää vastuuvapaus ja siksi nyt päätetään siitä, hyväksytäänkö tilinpäätös. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 21 puolesta 6 vastaan, 22 puolesta 6 vastaan. Näin. Päätöslausema tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa? Tarkistus kymmenen uudestaan. The check is ended. Äänestys päättyy. 12 poista 14 vastaan hylätty. Tarkistus 11. Oletan, että tässä on sama enemmistö. Tarkistetaan. Tarkistus 11. Kaikki eivät äänestä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan hylätty, tyhjää, hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Voimme tarkistaa. 17 äänestys alkaa mielestäni kyllä hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselman loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, kaksi vastaan. 26 puolesta yksi vastaan. Anteeksi. 27 yksi. Kiitos. Sitten Eniak. Tarkistus yksi. Puolesta koneäänestys. En muuten näe. Tarkistus yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin on päätetty lykätä vastuuvapauden myöntämistä. Sitten koneäänestys vastuuvapaudesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin vastuuvapautta on lykätty, mutta tämä menee vielä täysistuntoon. Tilinpäätös. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 27. Nolla. Niin, tilinpäätös. Mutta lykättiin myös päätöstä tilinpäätöksestä, eikö niin? No. Os, os.

Gibt es Einwände, dass wir die Entscheidung... Vastustaako joku sitä, että päätös tilinpäätöksestä toistetaan vielä? Eli jos äänestätte puolesta, äänestätte lykkäämisen puolesta ja jos äänestätte vastaan, lykkäämistä vastaan. Toistetaan päätös tilinpäätöksestä. Voimmeko äänestää uudestaan myös vastuuvapaudesta? Siinä minulla oli sama. Äänestin Halusin äänestää lykkäystä, lykkäyksen puolesta. Näin, näin, näin, näin. Ei vaan. Yeah, no. you did. That's what. Yes, then that's what you did. <laughs> niin yritette. Siis toistetaan vielä kerran tuo äänestys. Plussa on lykkäyksen puolesta, miinus on lykkäystä vastaan. Onko asia nyt selvä? äänestys toistamiseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista kymmenen. Äänestystä on lykätty. Kahdeksantoista kymmenen. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus kahdeksan äänestys alkaa.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 Anteeksi? Selvä. M- mitä tarkistusta tarkoitatte? 14. Tarkistus 14. Tarkistetaan. 14. Äänestys alkaa. Päättyy. 21 puolesta 6 vastaan. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, ei vastaan ja hyväksytty. Kiitos. Seuraavana polttokenno- ja vetyyhteisyritys FCH. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli nyt jos äänestätte plussalla puollatte vastuuvapautta, miinus on vastuuvapautta vastaan. Nyt päätös. Plussa vastuuvapauden puolesta, miinus vastuuvapautta vastaan. Äänestys päättyy. Nyt päätetään tilinpäätöksestä. Koneäänestys alkaa. Päättyy. 22 puolesta 4 vastaan. Selvä. Päätöslauselma. Tarkistus yksi sinä sulinenkin tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty.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 26 puolesta yksi vastaan. Seuraavana innovatiiviset lääkkeet, IMI, tarkistus 1. Lykätään vastuuvapautta äänet puolesta. Ehkä koneäänestys IMI 1. Tarkistus 1. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt näin lykättäisiin vastuvapautta, ja jos nyt tilinpäätös osalta haluatte lykätä, plussalla lykätään, äänestys alkaa. Ai niin, anteeksi, ihan totta. Ensin vastuuvapaus, anteeksi, vastuuvapaudesta ensin. Plussa on lykkäämisen puolesta miinus-lykkäystä vastaan. Äänestys päättyy. 16 puolesta 11 vastaan. Nyt tilinpäätös, sama periaate, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta 11 vastaan sama enemmistö. Kiitos päätöslauseman tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8, minkä Tarkistus 8 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 Vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys päätöslauselmasta. Äänestys päättyy. 26 puolesta yksi vastaan hyväksytty. Kiitos. Seuraavana ITER. Tarkistus 1. Siinä ehdotetaan vastuuvapauden lykkäämistä. Ketkä puoltavat tätä tarkistusta? Äänet puolesta. Vastaan. Koneäänestys. Ketkä puoltavat tarkistusta yksi. Tarkistus yksi. Siinä halutaan lykätä vastuuvapauden myöntämistä. Äänestys päättyy. 16 puolesta 11 vastaan. Puolemme siis lykkäämistä. Sama periaate nyt vastuuvapauden osalta. Päätös vastuuvapaudesta. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 11 vastaan. Samalla periaatteella nyt tilinpäätös. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.11. Lykätty. Myössä kohdin siis päätöslauselma. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus seitsemän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19. 7 hyväksytty. Kompromissi 1 kattaa tarkistukset 9 ja 10 äänet. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 raukeaa. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Voimme äänestää koneäänestyksellä tarkistus 11. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 23 uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Anteeksi. Äänestys päättyy hyväksytty. Anteeksi vain. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten päätöslausema kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta ei vastaan ja kiitos. Seuraavana Cesar. Tarkistus 1 puolesta, tarkistus yksi puolesta vastaan, enemmistö. Nyt päätämme vastuuvapauden lykkäämisestä. Jos puolette vastuuvapautta äänestätte plus, jos vastustatte miinus. Siis ei lykkäämisestä, vaan hyväksynnästä, eikö niin? Eli äänestäkää plussa, jos haluatte hyväksyä vihreän plussa, eikö niin? Päätös. Näin, äänestys päättyy. 23 damit 23 puolesta 4 vastaan. Näin puolemme vastuuvapautta tilinpäätös. Tuonne äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Esitämme siis täysistuntoon tätä tilinpäätöstä tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tran 1 ja 2 on katettu, tran 3 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tran 4 kuuteen on katettu loppuäänestys tästä päätöslauselmasta. Äänestys päättyy. 25 puolesta yksi vastaan. Näin on saatu yhteisyrityksistä äänestettyä loppuun. Sitten muut toimielimet. Thanks a lot. So. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 44 bis 44-51 esityslistan kohdat. Ja varmasti nyt me rankingissa Czarnetski loikkaa valtavan askeleen. Koska myös siellä. No, ihan näin sivun menen sanottuna. Kenen? Lähdetään liikkeelle. neuvostosta ja Eurooppa-neuvostosta. Also, Amendment 1. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 1. Vastuuvapauden lykkääminen puolesta vastaan tyhjää selkeä enemmistö ja nyt päätös vastuuvapaudesta kokonaisuudessaan puolesta, lykkäyksen puolesta siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta 0 vastaan. Hieno neuvottelu. Kanta suhteessa neuvostoon. Sitten päätöslauselma tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9 raukeaa. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 12. 11. Tarkistetaan. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Näin juuri. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätöslausema kokonaisuudessaan, kun äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, ei vastaan ja kiitos. Euroopan ulkosuhdehallinto, tarkistus 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Ehdotamme vastuuvapauden myöntämistä jos haluatte näin äänestää, koneäänestys alkaa. Koneäänestys äänestys päättyy. 21 puolesta 6 vastaan. Kiitos. Päätöslauselma. Tarkistus 3 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 9 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 11 puolesta, vastaan tyhjää. Enemmistö oli vastaan. Tarkistus 12. Tarkistetaan 11, niinkö? Tarkistetaan. Tarkistus 11. Mielestäni se ihan selkeästi hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Niin. Tarkistus 12. 12 ja 13 yhdessä identtisinä. 12 ja 13 yhdessä heti koneäänestyksenä. 12 ja 13 yhdessä äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14 raukeaa. 14 ja 15 raukeavat. Tarkistus 16 ja 17 identtisinä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 raukeaa, 19 tekninen tarkistus, tarkistus 20 puolesta. En haluaisi viivästyttää tätä, mutta me tarkistimme tarkistukset 12 ja 13 Siis me hyväksyimme 12 ja 13 tarkistukset. Mitä sitten 14 tapahtui? Raukesiko se? That's right. I'm sorry. Now 20. Mm. Ja. 20 Jahre. 20. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa? 21 mielestäni hyväksytty, mutta en ole ihan varma. Tarkistus 21 äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa 22? Äänestys alkaa. Tarkistus 22. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan Pyydän heti koneäänestystä. En näe. 28 tarkistusäänestys alkaa. Kiitokset kaikille, jotka vielä jaksat osallistua. Äänestys päättyy. Hyväksytty kyllä. Tarkistus 29 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 32 osa ensimmäinen osa Voimme käynnistää koneäänestyksenä. Tulos ei ole selvä. Ensimmäinen osa tarkistusta 30. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa tarkistusta 30. Hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. uskoakseni hylätty. Tarkistus 31, voimmeko nopeasti tarkistaa, vaikka se on mielestäni hylätty. 31. Kolmekymmentäyksi äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Kiitos. Tarkistus 20, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kokonaisuudessaan päätöslauselma koneäänestys alkaa. Ei vaan hetkinen, anteeksi, anteeksi, korjapuheenjohtaja. Aivan pahoittelen. Tämä voi helposti ymmärtää, että tämä äänestyslista on nyt väärin. Emme vielä äänestä, emme ole vielä päässeet loppuun asti. Afet 1. Voidaanko tämä äänestys perua? Afet 1 on katettu, Afet 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 3 on katettu, Afet 4 kuuteen, voimme käännöstää yhdessä, 4 kuuteen, Afet 4 kuuteen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, Afet 7 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa Afet 7? Äänestys alkaa AFET 7. Tarkistetaan AFET 7. Ei kun tässä oli virhe äänestyslistassa. Tarkistetaan nyt tuo AFET 7. Äänestys päättyy. Anteeksi. Hyväksytty. Hyväksytty. AFET 8 on katettu. AFET 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 10 puolesta vastaan. Afet 10 tarkistetaan. Äänestys alkaa uskoakseni hylätty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13, 14, Afet 11 puolesta vastaan tyhjää samalla enemmistöllä hyväksytty. Afet 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 13 on katettu, Afet 14 samoin nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta kaksi vastaan. Kiitos oikein paljon. Seuraavana tuomioistuin. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi, siinä aletaan lykätä vastuuvapaasta puolesta vastaan tyhjää enemmistö hylätty. Nyt puolesta plussa koneäänestys vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 22 puolesta, 5 vastaan. Kiitos. Päätöslausema tarkistus 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan Voimme tarkistaa? Tarkistus seitsemän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olkaa hyvä. Si, ähm, ja presidenta. Hyvä puheenjohtaja. Niin, tämähän on lähetetty, mutta mutta tätä ei kuitenkaan, että tätä ei sitten enää halusin vain esittää teille kysymyksen, koska tämän tarkistuksen teitte. Jos lopuksi sanotte, että tuomioistuimen sivuilla tuomarit ilmoittavat kaikista tuomioistuimen ulkopuolista tehtävistä, niin haluaisin, että tässä olisi kysymys tehtävistä, jolla on vaikutus talousarvioon. Eli mikä tahansa tuomarin, mikä tahansa tuomioistuimen ulkopuolinen tehtävä, ei sillä ole vaikutusta, vaan niillä, joilla on talousarvion vaikutus. Tämän vuoksi tämä tarkistus oli hieman outo. Ehkä tässä oli pieni unohdus on tapahtunut. Eli siis lisätään tänne tämä, jolla on vaikutusta talousarvioon. Ei, ei mikään tahansa tuomarin tuomioistuimen ulkopuolinen tehtävä. Tietenkin tarkoitettiin siinä sillä, että kaikki mikä on ulkopuolista, tämän työajan ulkopuolella, josta veronmaksaja maksaa, joten merkitystä sillä on, mutta haluaisin tietenkin sanoa, että jos annetaan valtavasti tässä pelivaraa sille, millä on vaikutusta budjettiin. Minä haluaisin puhua siitä, mitä tapahtuu työajan aikana. Ehkä suunnista tarkistusta voidaan muutata niin, että työajan kuluessa toteutettavat ulkoiset toimet, eli työajan aikana. Voitaisiinko tehdä tällainen lisäys? Niin, se, mitä minä ehdotin, on vielä tiukempi, rajoittavampi kuin jossakin tapauksissa. Tehän tiedätte oikein hyvin, kun tuomarit toteuttavat näitä kuuluisia automatkoja. Ei nyt oikein tiedetä, mitä tässä on, mistä tässä on ollut kysymys. Jotkut sanoivat, että nämä olivat työmatkoja ja aina ne eivät sitä olleet. Eli jos on kysymys matkoista, jotka eivät ole työmatkoja, esimerkiksi kotiinpaluun matkua, matka, jos sillä on talousarvion vaikutus. Minä viittaan vain siis kaikkiin tehtäviin, joilla on talousarvion vaikutus jos kysymys onkin työajasta, mutta käytetään resursseja, jotka kuuluvat tuomarin tehtävään. Eli tällä on vaikutusta talousarvion. Ehkä teillä on joku toinen sanamuoto tässä. Eli jotkut niistä asioista, joita tapahtuu, niillä on talousarviovaikutus, vaikka niitä ei tehtäisikään työajan puitteissa. Eli minä ehdotan, että tänne laitetaan, joilla on talousarviovaikutus. Ei voida sanoa, että tässä me vaadimme tässä ihan kaikesta selvitystä, va- mutta kysymys on talousarvioon vaikuttavista tehtävistä, vaikka ne toteutettaisiinkin työaikana tai työajan ulkopuolella. Voisimmeko sanoa tämän ulkopuolisen toiminta työajan aikana ja jolla on vaikutusta eu budjettiin. Tällainen lisäys. Hyvä. Tämä Deutsch. Kedves asszony, tisztelt kollégák, én nagy híve vagyok annak, hogy egy... Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tietenkin puollan sitä, että hyväksymme hyvän tarkistuksen, mutta se, että lähdetään tässä nyt luomaan kesken äänestyksen näitä tarkistuksia on menettely, jota minä en voi tukea. Meillä on olemassa tietyt määräajat. Meillä on selkeät säännöt suunnisille tarkistuksille. Siis mihin mennessä suunnisia tarkistuksia on esitettävä. Eli uskoakseni meidän pitäisi nyt pitää näistä säännöistä kiinni. Tässä on olemassa tarkistus. Jokainen voi äänestää puolesta tai vastaan, tai äänestää tyhjää, tai esittää suullisia tarkistuksia – sen jälkeen voidaan tehdä päätös, mutta se, että nyt tässä lähdetään yhteisesti luomaan tarkistuksia, niin sitä minä en voi tukea. Kiitos puheenjohtaja. Minä tuen sitä, mitä herra Toit sanoi, koska jos tässä nyt halutaan loogisesti toimia, kun viitataan tuossa tuossa puolitoista tuntia sitten käytyn keskustelun ja äänestyksen, jolloin emme halunneet hyväksyä viime hetken suullista tarkistusta, koska se argumentti, joka minulla oli ja jota puheenjohtajakin toi esille, oli se, että tämä tarkistus ei ollut sisältökysymys. Ja tässä tapauksessa on kysymys aivan samasta. On aivan itsestään selvää, mistä tässä on kysyä, ja näin ollen meidän ei pitäisi ryhtyä nyt uudelleen kirjoittamaan näitä tarkistuksia enää, kun äänestämme. Kollegi Dennis de Jong. Dennis de Jong. Haluaisin tukea tätä, koska minusta on aika hämmentävää, että ryhdytään äänestysten aikaan uudelleen neuvottelemaan näistä. Jatketaan äänestysluettelon mukaisesti äänestystä. Suulliset tarkistukset on tarkoitettu fakta muuttamiseen, mutta ei tässä nyt neuvotteluihin pitäisi mennä äänestyksen aikana, joten minä vahvasti vastustan kaikkia suullisia tarkistuksia. Bien, eh, bueno, yo creo que... No niin, hyvä puheenjohtaja. No, kohta kukaan ei enää tule äänestyksiin, kun meillä menee niin kamalan pitkän aikaa, mutta minä haluaisin vielä kerran tuoda esille, että minun protestini täytyy olla mukana pöytäkirjassa. Herra Deutsch täällä toi esille tämän ongelman. Olen ymmärtänyt, että esititte omat tarkistuksenne määräaikan, määräajan ulkopuolella, eli torstai minä tiistaina esitin, ja vieläkin odotan tässä yksiköltämme päätöstä. Tässä on kyllä syrjintää. Minä olen ollut ihan yhtä tavalla varjoesittelijä kuin herra Deutschkin ja olen aivan varma, että hän esitti tarkistuksia torstaina ja minä tiistaina nämä ja näihin en saanut esimerkiksi vastausta. Eli jotain tässä nyt meidän ö, yksikössämme tapahtuu, joten pöytäkirjan protestini ja suullisten tarkastusten osalta on normaalia, että se, joka esittää tarkistuksen, jos hänestä tuntuu, että sitä voi vielä parantaa, niin tässä kyllä esitetään totaalista joustamattomuutta. Esimerkki joustamattomuudesta ja en edes lisää tähän mitään adjektiiveja nyt enää Nämä muut tarkistukset, Rova Greslin tarkistus, joka oli vastuussa tästä, niin hän sanoi, että hän ei ole yhtä mieltä tästä, koska tässä on sama ongelma. Mutta tässä nyt ei ollut mitään ongelmaa, koska Rova Gresle sanoi, että hän hyväksyy sen, että parannetaan hänen tarkistukseensa. Mutta minäpä varoitan nyt, että minä en tule enää yhtään hyväksymään äh, näitä määräajan ulot, ylityksiä. Herra Deutschin tarkistus esitettiin torstaina ja se hyväksyttiin. Minä esitin omani tiistaina ja siihen ei ole vielä edes vastattu ja tämä on kyllä todella vakava ongelma. 19. maaliskuuta tämä on esitetty. Minulla on ihan yhtäläinen ilmaisuvapaus kuin teilläkin. Can you speak long? Let's vote. Te keskeytätte koko ajan äänestykset. Äänestetään nyt. Milloin nämä tarkistukset on esitetty, niin siitä ei tarvitse täällä äänestysten aikaan keskustella. Pahoittelen Rova Markovic, mutta te pidätte, että minä en käyttäisi täällä ilmaisuvapauttani. Niin- Uskokaa tai älkää, niin täällä on puheenjohtaja, joka johtaa puhetta. Ymmärsin, että täällä vastustetaan suullista tarkistusta. Ymmärrän ja siksi äänestetään tarkistuksesta numero kahdeksan ilman suullista tarkistusta. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitos. Amendment number. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Number 10 in favor. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment number 11. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan 12 puolesta. 12 tarkistetaan. Check is, finished. No. It's adopted. Amendment number 13 in favor. 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 15. 14 puolesta vastaan. Neljätoista. Tarkistetaan. Hyväksytty. 16 raukeaa. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 suullisine tarkistuksineen. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. nyt tämän koko päätöslauselmasta sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kaksikymmentäkuusi kaksi. Hyväksytty. Tilintarkastustuomioistuin. lykkääminen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja sitten koko päätöksestä sähkön äänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty kolme puolesta. aisa raukeaa. Neljä puolesta vastaan. Neljä. Tarkistetaan. Tarkistus neljä. Yhdeksäntoista puolesta. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan. Tarkastetaan seitsemän Hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 11 tarkistetaan. Tarkistus on päättynyt. Hylätty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 15 raukeaa 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 puol- raukeaa 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 raukeaa, 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta. 24 tarkastetaan. 24. Tarkastus on päättynyt. Hylätty. 25. Puolesta. Siis hyväksytty. 26 raukeaa.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 Hyvä, että täällä pääsihteeri on äh, tilintarkastustuomioistuimesta paikalla. Ja näin päästään sitten seuraavaan kohtaan, joka koskee Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin sitten sähkön Oletko kaikki äänestäneet? 24, 4. Ja sitten tarkistus kolmen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus viisi sähköisesti. Taitaa olla hyväksytty, mutta en ole varma. Hylätty. Tarkistus 12. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi raukeaa. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistetaan yhdeksän. Yhdeksän. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan. Tarkistan tämäkin. Kymmenen vielä uudestaan. Taitaa olla hyväksytty. Tarkistus on päättynyt. Tarkistus 11.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 puolesta vastaan. Tämä pitää tarkistaa. Tarkistus 20. Tarkistus on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten koko asiasta äänestäminen edelleen. Äänestys on päättynyt. Vielä mahdollisuus äänestää. Noin, nyt äänestys on päättynyt. 26.2. Ja nyt sitten alueiden kommentteja. tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, eh, vastavapauden lykkääminen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sähköinen äänestys koko vastuuvapaudesta. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 2026. Sitten päätöslauselma. Tarkistus 1. Puolesta vastaan. Hylätty, mutta taitaa olla, mutta tarkistetaan. Tarkistus on päättynyt. Hylätty. 5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 tässä on herra Valtsisin tarkistus uusi numero 12, mutta oma, omani 13 ja herra Deutschin 14 ymmärtääkseni eivät ole vastakkaisia, vaan ne ovat täydentäviä, joka tapauksessa ne lisäävät tähän jotain uutta tähän herra Valtsitiksen tarkistukseen. Eivät nämä korvaa mitään kohtaa, vaan ne lisäävät vielä uutta tekstiä tänne, koska tässä on uusia elementtejä mukana, joten pyytäisin, että tämä otettaisiin huomioon ja tästä tehtäisiin jonkinlainen tekninen muotoilu nyt, koska nämä ovat kaikki uusia kohtia, nämä eivät korvaa olemassa olevaa kohtaa. Ja ich kann hier nicht die voting list nochmal. No tämä on nyt hankala. En voi äänestyslistaa uudestaan lähteä tässä laatimaan. Tämä on esittelijän käsissä. Mikä on esittelijän kanta? Kollegi Czarnecki. Kollega Czarnecki. Wie ist die Meinung des Mikä on esittelijän kanta tähän kohtaan? Änderungsantrag. Tarkistus. Oh. Madame Chair, for. Ja, dann muss ich dann puolesta. Genau. No selvä. Amendment falls. Tuo tarkistus aukeaa. Eikö niin? Für, for oder false? Siis puolestaan vai raukeaa? Oh, I can repeat for. Siis toistan puolesta. Yeah. That's, we will vote on it. This means that we will vote on it. Ja siitä siis äänestetään. Eikö niin? Hyvä. Ab über den Änderungsantrag 14. Ja. ja näin siis äänestetään tarkistuksesta 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 15 puolesta vastaan Ja hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 18 siihen on suunnan tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 raukea, kun 16 hyväksytty ja näin oli 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja näin sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on alkanut Äänestys on päättynyt. 23.4. Ja näin sitten päästään oikeusasiamieheen tai naiseen. Tarkastus 1 lykkäämisestä puolesta vastaan tyhjää. Äänestetään sitten tästä koko päätöksestä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 25.1. Sitten päätöslauselma. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 3 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6 puolesta. Ei kun se raukeakin seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta hyväksytty 11, suullinen tarkistus, jota ei kukaan vastusta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, ja 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestän loppuäänestys. Niin, siis tarkistetaan vielä 12. Tarkistus 12. Tarkistus on päättynyt. 18.9. hyväksytty ja loppuäänestys äänestys on päättynyt. 25.1. Kiitoksia. Ja näin sitten päästään tietosuojavaltuutettuun tarkastus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjä enemmistö. Eli sitten koko päätös äänestys on päättynyt 252. Päätöslausuma Libe 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Libe 2-4, voidaanko äänestää yhdessä ryhmässä? Ja 2-4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme Thomas Deutschilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Libe 5 Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Niin siitä äänestettiin puhetta mikrofonin ulkopuolelta. Puolesta siis. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 24.2. Näin tämänpäiväiset äänestykset on käyty. Aion vaan Und wir kommen, ja, genau. Ja, ist die genau. Ja. Genau. Wir kommen, genau. Genau. Morgen, morgen um neun. Huomenna. Huomenna jatketaan äänestyksiä kello yhdeksältä. Äänestykset jatkuvat huomenna yhdeksältä. Pyydän, että olette kaikki paikalla. Nyt esityslistalla siirrytään kohtaan 52. Huomenna yhdeksältä komission vastuuvapaus ja sitten parlamentin vastuuvapaus. Ja EDF. Hyvät kollegat, If you want to leave the room, jos haluatteko, jos haluatte lähteä salista, niin pyytäisin, että lähdette vähän hiljaisemmin. Euh, also, also wir haben jetzt eigentlich noch einen sehr wichtigen Tag. Meillä on oikeastaan hyvinkin tärkeä esityslistan kohta vielä. Esityslistan kohta 52. Valiokuntamme valmistelija Michael Toirer, hän esittelee lausuntonsa esirahastosta. Budjetin valvojina. Meitä tulisi kovasti kiinnostaa tämä. Joten toivoisin. Und ohne Scherz, ich randaliere jetzt, ne? Also ihan tosissaan nyt emme me voi täällä istua tuhlata arvokasta tulkkien aikaa. Kun täällä on kaikenlaiset muut kokoukset käynnissä, niin pyydän nyt keskittymään. Tämä on tärkeää. On tärkeää myös, että jatkamme työtämme ja haluaisin antaa puheenvuoron esittelijämme. Mihail Toira, ensin tätäisin tervetulleeksi edustaja Lasarusin tilintarkastustuomioistumista. Heiltä on tärkeä kannanotto tähän koko kysymykseen, mutta ensin esittelijä Mihail. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Melko myöhäisessä vaiheessa äänestysmaratonin jälkeen meillä olisi vielä tärkeä aihe, nimittäin valiokuntamme lausunto, joka koskee lainsäädäntöä, joka koskee investointirahastoa. Tämä aihe on hyvin poliittinen täällä parlamentissa. Pohditaan sitä, miten tämä asia voidaan hoitaa. Tässä luonnoksessa, jonka minä olen esittänyt myös läheisellä yhteistyöllä sihteeristön kanssa, haluaisin sydämellisesti kiittää sekä sihteeristöä että varjoesittelijöitä. Olin esitellyt luonnoksen, jossa keskitytään budjetin valvontavaliokunnan toimivaltaan – ja tässä otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen varaumat komission ehdotuksen tarkoituksena se, että voidaan huolehtia budjetin valvonnasta tehokkaasti tulevaisuudessa. Nämä ehdotukset konkretisoituvat tarkistuksiin. Niitä on kaikkiaan yhdeksän. Ja niissä on tarkoituksena lähinnä vahvistaa tilintarkastustuomioistuimen roolia ja huolehtia parlamentaarisen valvonnan mahdollisuudesta tulevaisuudessa. Kuitenkin ennen kaikkea on kyse periaatteesta, jonka mukaan halutaan hoitaa rahoituskysymyksiä järkevästi. Halutaan huolehtia syrjimättömyydestä ja suhteellisuudesta. Nämä periaatteet otetaan esiin näissä tekstin kohdissa. Lisäksi on ajateltava sisämarkkinoita ja erityisesti ajateltava pk-yritysten erityistarpeita. Varmasti rooli on myös tällä esirahaston johtokunnalla kuitenkin budjetin valvontaroolia pitäisi tässä vahvistaa ja uskoakseni nämä tarkistukset, jotka ovat tekstissämme, sisältävät myös tilintarkastustuomioistuimen keskeisimmät vaatimukset, mutta tässä yhteydessä meidän olisi tärkeää vielä kuulla, minkälainen tilintarkastustuomioistuimen kanta on. Nyt on keskusteltu siitä, miten pitkälti Euroopan parlamentilla on rooli, kun rahastossa on vain rajallinen pieni määrä veronmaksajien varoja – Joidenkin äänien mukaan budjetin valvonnan pitäisi rajoittua julkisiin varoihin, mutta sekarahoitetuissa hankkeissa tämä ei olisi mahdollista. Siksi tämän lausuntoni kautta vetoaisin sen puolesta, että Euroopan parlamentti voisi huolehtia budjetin valvontaroolistaan. Eli jos hyväksytään se, että rahasto toimii samantyyppisesti kuin Euroopan investointipankki näiden hankkeiden valintaprosessin yhteydessä, niin se on yksi asia, mutta se voidaanko ainakin jälkikäteen ajatella, että tilintarkastustuomioistuin voi tarkastella kysymystä ja ainakin parlamentissa voitaisiin käydä keskustelua jälkikäteen edes ja näin huolehtia minimimäärästä edes demokraattista valvontaa. Tämä olisi mielestäni tärkeää. Parlamentilla pitää olla tärkeä rooli näissä neuvotteluissa. Se on mielestäni ihan nyt vähimmäisvaatimus demokraattisen valvonnan osalta, kun puhutaan veronmaksajien varojen käytöstä. Tässä on päästy sellaisen aiheeseen, joka oli Euroopan investointipankin, mutta myös vakausmekanismin keskusteluiden yhteydessä esillä. EIPn yhteydessä budjetin valvonta valiokunnalla tilintarkastustuomioistuimella on enemmän mahdollisuuksia kuin vakausmekanismin yhteydessä ja vetoaisin valmistelijana ja myös yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa sen puolesta, että saadaan vastuuvaliokunta ajamaan tai suosittelemaan vankkaa roolia tilintarkastustuomioistuimelle ja meidän valiokunnallemme. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tämä on erittäin tärkeä lausunto, koska esirahaston jäävät aukot varmasti työllistävät meitä kovasti tulevaisuudessa. Pyytäisin nyt tilintarkastustuomioistuimen edustajalla Sarulta käyttävän puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen Tuimen tarkoituksena on auttaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa lainsäädäntöprosessissa ESIR-rahaston asetuksen suhteen. Olemme antaneet oman lausuntomme ja korostaneet siinä teitä varten lainsäätäjänä useita eri asioita. Hallinto- ja lainsäädäntöpuitteisto, tilivelvollisuus, ulkoiset järjestelyt ja rahoitus, rahoituksellinen vastuu julkistaloudellisesti. Aloitan tässä nyt tili vastuusta ja ulkoisesta tilintarkastustoiminnasta. Tilintarkastustuomioistuin pyytää vahvempaa roolia tässä tilintarkastustuomion mandaatti on kuvailtu sopimuksessa. Mandaatti on hyvin selvä meillä on oikeus tarkastaa mikä tahansa EU-talousarviosta johtava kulu ja EUn takuu ja kulut EUn talousarviosta meillä on oikeus tarkastaa ESIN, ESIRin toimet. Mutta EU-takuu on vain osa tätä kokonaisinvestointia ja meidän vastauksemme on tähän, että oletetaanpa, että meillä on vaikka miljardin euron hanke. 80 prosenttia tästä hankkeesta rahoitetaan yksityisistä lähteistä ja lopputalousarvio, EU-talousarviosta. Kysymys kuuluukin sitten, että miten, miten nämä 200 miljoonaa euroa, joka meidän pitäisi tarkistaa, ei voida erotella julkisten varojen ja yksityisten varojen välillä tässä ja tässä mielessä meillä on oikeus tarkastaa ö, esirin toimet. Se, mitä tässä nyt artiklassa 14 ö, sanotaan asetusluonnoksessa, voi johtaa vain tiettyyn sekannukseen. Vaikka tämä nyt ei olisikaan mukana asetusluonnoksessa, niin tämä ei vie tilintarkastustuomioistuimelta pois tilintarkastusoikeutta. Mutta jotta sekannusta tässä voitaisiin välttää, olemme ehdottaneet lausunnossamme, että sanamuoto viittaisi sopimukseen. Eli tilintarkastustuomioistuin ei vaadi enempää tai vähempää kuin se, mitä sopimuksessa määrätään. Meidän tavoitteemme tämän lausunnon kautta on antaa lainsäädäntöviranomaisille kaikki ne tiedot, joita tarvitaan, jotta voidaan tarkastella esirin toiminnan laatua parin vuoden päästä tästä, kun esiro on ollut toiminnassa. Muutama kysymys on esitetty onko ESIR saavuttanut poliittiset tavoitteensa, onko meillä riittäviä tietoja, jotta voidaan arvioida tätä toimintaa. Tämän vuoksi me kiinnitämme huomiota lausunnossamme siihen, että vaikuttaisi johdanto-osan kappaleen mukaisesti, että äskettäinen poik- tässä on poikkeama rahoitusasetuksesta varainhoitoasetuksesta ja kiinnitämme huomiota myös siihen, että monet eri asiat on jätetty vielä komission ja EIPn välisiksi. Ja meidän mielestämme näiden tärkeiden asioiden pitäisi pysyä lainsäätäjien käsissä. Samaten kiinnitämme huomiota siihen vaikutukseen, joka julkisella rahoitu, tällä on julkistalouten, jos ei tehdä selväksi sitä, että EUn takuu ei ylitä tätä 16 miljardia euroa. Ja että on ehdottoman selvää, että tässä on kulukatto. Ja kiinnitämme huomiota myös siihen, että jos jäsenvaltiot, jotka kenties osallistuvat esiriin, jos tällä on vaikutusta, tällä saattaa olla vaikutusta julkiseen velkaan, jos jäsenvaltiot lainaavat varoja. Kiitän teitä mahdollisuudesta esitellä tämän lausun ja, lausunnon ja oikein mielelläni antaisin omaan panokseni tässä, kenties vastaamalla kysymyksiin tai antamalla lisäselvennyksiä. Kiitos paljon. Tämä on meidän työmme kannalta hyvin tärkeä lausunto. Kiittäisin teitä parlamentin nimissä, kun olimme vähän epävarmoja, kun aikapainetta oli niin paljon. Kuitenkin monia kysymyksiä on. 139-140 varanhoitoasetuksessa, miksi ne eivät koske esirahastoja, kun johdan osan kappaleessa sanotaan, että kun tämä ei ole rahoitus väline, niin mikä se muu voi olla kuin Koska tällaiset takuuvälineet ovat lakanneet olemasta rahoitusvälineitä. Eli tässä esitetään kyllä ihan vääriä kantoja, siksi olen tässä vähän tätä ihmetellyt. Miten tässä vastuukysymykset on esitetty? Olen lukenut asetuksen samoin, mutta olin epävarma, olinko ymmärtänyt asian oikein. Joten voitte sanoa varmasti kollegoillekin, herra Lasaru, että te vahvistitte tavallaan sen nyt, miten me tulkitsimme tämän nykytekstin, ja siksi teidän kantanne on niin tärkeä. Monet ovat pyytäneet puheenvuoron. Kollega Sarvama, olkaa hyvä. Mm, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia arvoissa tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja kiitokset myös esittelijälle. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Mielestäni meidän ei pitäisi pelkästään tiukasti tässä tarkastella artiklaa 14 komission ehdotuksesta, vaan omassa tekstissämme artiklaa 2. Eli tässä on ESIR-rahaston määräykset ja artikla 5 EU-takuun käyttö ja artikla 10 tässä kysy, kysymys on raportoinnista ja tilivelvollisuudesta. Minulla on kyllä vakavia huolia tässä ja olen olen paljon pohtinut tätä asiaa ja olen päättänyt esittää useampia tarkistuksia yhdessä Rova Kreslin kanssa. Me yritämme nyt sitten tarkastella sitä tosiseikkaa, että me, me tarvitsemme hyvin syvällisen pohdinnan nyt sen osalta, onko tämä koko rahasto rahoitusväline vai eikö se sitä ole. Tällä on tietysti omat vaikutuksensa sitten hyvinkin monenlaisiin asioihin komission ehdotuksen osalta. Mutta lyhyesti sanottuna minä vahvasti tuen omalta osaltani. Kehotan tätä valiokuntaa antamaan hyvin vahvan lausunnon vastuu valiokunnalle tästä kysymyksestä. Meidän täytyy pystyä valvomaan esirahaston varojen käyttöä. Aivan kuten herra Lasaro sanoikin, se on erittäin, tässä on erittäin hankalaa tehdä eroa erilaisten varojen, julkisten ja yksityisten varojen välillä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ongelma. Kollegin Ajala Sender. Kollegin Ajala Sender, olkaa hyvä. Si, bueno, yo en primer lugar... No niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tehdä selväksi sen, että toivon, että Tässähän meillä nyt on kaikilla valtaisa intressi ja halu tukea ja pitää kiinni eri välineistä. Ei pelkästään tästä, tämä on kenties kaikista näkyvin näistä, mutta tässä on muitakin välineitä, jotka kuuluvat Junckerin suunnitelmaan, joiden tarkoituksena on nimenomaan päästä eroon tästä ö, totaalisesta euroalueen apatiasta ja sen jälkeenjääneisyydestä muiden, muihin alueihin verrattuna niin, että saadaan investointeja, joilla saadaan elvytettyä talous. Mutta on aivan totta, että kun tässä nyt on kovin kiireellä toimittu ja koska tässä on toteutettu tätä hallitusten välisesti ja tietyllä tavalla haluten välttää parlamentin mukanaoloa. Ei tämä nyt ole mitenkään uutta eikä poikkeuksellista Tämä on jälleen yksi elementti lisää tällaisessa rakennelmassa, joka on jo nähty, eli että yritetään jättää parlamentti syrjään tästä. Minä kyllä täysin tuen sitä, mitä Toider on tässä tehnyt, eli vahvistetaan sitä valvontaa, mikä parlamentilla voi olla. Ja Minähän olen tässä liikenne- ja infrastruktuuriosalta esittelijänä ja niin tuossa valiokunnassa kuin ITREssäkin ja budjettivaliokunnassa, niin tässä nyt toimitaan sen puolesta, että saataisiin takaisin valvontavalta tähän ESIR-rahastoon, Junckerin suunnitelman ö, instrumenttiin. Eli tämä toteutettaisiin vuosittaisen talousarvioprosessin kautta. Tämä on yksi selvä tie, jonka puolesta me olemme puhuneet, vaikkakin herra Juncker ja Jotkut jäsenvaltiot ovat oikein tyytyväisiä nyt, koska he sanovat, että sehän olisi kovin kovin hankalaa, mutta Euroopan parlamentilla on aivan tarpeeksi kapasiteettia tämän valvontatehtävän toteuttamiseksi. Ja yksi tapa tässä edetä olisi kenties eh, identifioida tämä talousarvio, joka tarvitaan takuuta varten. Eh, kysymys on myös EIPestä tässä Tämä täytyy olla hyvin selvä ja näiden täytyy olla nämä, niitä talousarvion osalta, jotka ovat mukana tässä vuosittaisessa talousarviotarkastelussa. Ja herra Lasaros on aivan oikeassa. Minä kiitän häntä kovasti siitä työstä, jota hän on tehnyt koko tämän hallinnon osalta. Ja meillä on tärkeä teema tässä. Meidän täytyy hyödyntää sitä kapasiteettia, jonka tässä pank- tuki ja taloushallinnon osalta jo annettiin tilintarkastustuomioistuimelle niin, että tilintarkastustuomioistuin voi myös seurata, valvoa, tarkastaa eh, esirahaston puitteista toteutettavia toimia. En tiedä, missä määrin tämä nyt on rahoitusväline, jota käytetään me toden totta tässä tarvitsemme paljon vahvempaa välinettä, sellaista, jos ei ole pelkästään julkisia varoja, vaan joka vihdoinkin onnistuisi vetämään puolensa myös yksityisrahoitusta. Ja eurooppalainen talousarvio, jonka, joka sitten asetetaan esirahaston käyttöön, sillä olisi tällainen mahdollisuus sitten moninkertaista investointeja vetää yksityisiltä sektoriltakin investointeja, samoin Euroopan investointipankilta ja muilta investoijilta muista välineistä. En tiedä, missä määrin tämä nyt voidaan identifioida tai pelkästään puhua siitä rahoitusvälineenä, vai pitäisikö meidän pikemminkin ottaa huomioon, että meillä on erilaisia malleja niin tilitarkastustuomioistuimella kuin meilläkin Euroopan parlamentilla valvoa kaikkia Euroopan unionin talousarvioon liittyviä toimia myös esirin puitteissa ilman, että vietäisiin esiin rahastolta tätä houkuttelevuutta ja vipuvaikutusta ja viestintämahdollisuutta sen osalta, että se voi olla erilainen suunnitelma, erilainen väline kuin tämänhetkiset rahoitusvälineet vaikka sanottaisinkin, että tämä nyt ei ole ihan tarkkaan ottaen samanlainen rahoitusväline kuin muut, jotka ovat, välineet, jotka ovat jo olemassa. Tällä on enemmän tällaista yksityisen puolen rahoituksen houkuttelua mahdollisuutta. Tämän vuoksi tulenkin esittelemään, esittämään muutaman tarkistuksen, jotka liittyvät tilintarkastustuomioistuimen kapasiteettiin toteuttaa näitä valvontoja toimia ja parantaa hallintoa tässä niin, että voidaan jo suoraan rahaston kautta vaikuttaa sitten talouden kasvuun ja eurooppalaisen PKTL ja kansallisten PKTLien kasvuun ja työllisyyteen ja näin ollen annettaisiin lisää valvontavaltaa tilintarkastustuomioistuimille ja meille talousarvioprosessin kautta. Kiitos. Kollegi Valli, bitte. Kollegi Valli, olkaa hyvä. Eh, la ringrazio Presidente, ringrazio... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Valitan, että en päässyt varjoesittelijöiden kokouksen Strasbourgin Mutta mm, olin nimittäin Ekonin varjostelija myöskin. Se oli samanaikaisesti. Sikäli kun puhutaan tästä lausunnosta, niin keskityin avoimuuteen ja petosten torjuntaan. Meidän täytyy olla varovaisia, kun puhutaan infrastruktuurista, sillä kyseessä on investointi, joka voi tarjota lisäarvoa, mutta se voi olla myöskin vaarallinen veronmaksajille. Olemme nähneet hankkeita, joiden piti taata toimivuus, mutta ne ovat olleet erittäin vaarallisia kuitenkin. Voimmeko siis taata tämän toimivuuden veronmaksajille, jos kyseessä on julkinen raha? Lisäksi meidän täytyy lisätä tähän näitä avoimuuskriteereitä hankkeiden valintakriteereihin. Meidän täytyy löytää paras tapa valita hankkeita. Emme halua luoda sellaisia epämukavia tilanteita, joita hankerahoituksessa on aiemmin ollut. Aivan kuten kollega Ajala Sender totesi, 315 miljardia kolmen vuoden ajan jaettuna kaikille jäsenvaltioille, jos nopeasti laskee, niin ei tämän avulla tai Euroopan taloutta. Olen katsonut eri tarkistuksia ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä kysymyksiä. Sitä oli mainittu, vaikka se pitäisi. Tässä on myös muita kiinnostavia kohtia, joista keskustelen esittelijän kanssa ja mielelläni teen yhteistyötä. No, Ennen kuin olen komissiolle puheenvuoron, Minullakin olisi vielä nämä kysymykset, eli suhdevarainhoito asetukseen ja miksi vastuun yläraja puuttuu sieltä. Ja kolmas kysymys vielä, miten paljon rahaa oletatte, että Euroopan keskuspankki esittää tähän? Euroopan investointipaikkahan voi rahoittaa toimijan osittain EKPn kautta ja EKP voi tietyissä kauploissa ostaa, ei pelta lainoja. Onko tässä tavallaan kyse myös epäsuoraan valtiollista tuesta 6 miljardia euroa vuosittainhan tässä on kyseessä osittain ne voitaisiin siis kierrättää tähän rahastoon. Eli ei vain keskuspankki, keskuspankki. Eli minkälaisia varoja laskette EKPltä, jolla rahoitettaisiin siis esirahastoa. Kiitos. Ja kenelle voin antaa puheenvuoron? Le Graf, olkaa hyvä. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan korostaa sitä, että komission yksiköt ovat ryhtyneet analysoimaan näitä 1400 tarkistusta, jotka on esitetty Bulma Fernandes mietintöluonnosta, joka koskee EFSAa. Ja olemme myöskin tarkastelleet näitä lausuntoluonnoksia, jotka esitetään seitsemän asioiden valiokunnan toimesta, mukaan lukien se, joka tulee Kontilta, jonka tänään esittelijänne Toiroid on tänään esitellyt. Analysoimme siis huolella kaiken, mikä on esillä. Komissio analysoi myös tätä tilintarkastustuomioistuimen tekemää näkemystä, joka vuodelle 2015 esirasetuksesta, joka hyväksyttiin 12.3. kontissa ja joka tänään Lazaro esitteli. Tällä hetkellä mielestäni on vielä liian varhaista antaa yksityiskohtaista vastausta useimpiin kysymyksiin, mutta haluaisin muistuttaa tässä vaiheessa, että komission ehdotus pelkästään tiukasti soveltaa perussopimuksen säännöksiä ja sitä, millä tavalla se kantaa vastuunsa budjetin täytäntöönpanossa ja tarkastuksessa. Lisäisin myös, että takurahasto, joka ESIR-asetuksesta löytyy, on myöskin budjettiväline ja sellaisena se kuuluu varoitoasetuksen piiriin. Mitään poikkeussääntöjä ei tarvita, eikä niitä ole olemassakaan. No sitten kun puhutaan EFSasta, kun puhutaan esiristä, niin siinä on myöskin tämä vastuuvelvollisuuskysymys, joka tavoitteena on se, että voidaan saada aikaiseksi oikea-aikaista tietoa Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tässä tässä olemme tietysti valmiita keskustelemaan myös sellaista tarki, tarkistuksista, jotka vakuuttaisivat rinnakkaislainsäätäjät tässä suhteessa. Olemme kuunnelleet teidän niin huolellaan otamme ne esille, analysoimme niitä ja sen jälkeen meidän täytyy päättää, millä tavalla sen tulee reagoida. Sitten tämä teidän aivan yksityiskohtainen kysymyksenne, hyvä puheenjohtaja, joka koski sitä, millä tavalla Euroopan keskuspankki rahoituksellisesti on mukana. En valitettavasti voi tarjota teille vastausta tällä hetkellä. Tiedän, että se ostaa velkakirjoja, mutta en kykene sanomaan, että minkälainen summa kanavoidaan keskuspankin kautta. Kiitoksia. Also, danke, aber ich muss... No, kiitos, mutta olen vähän hidas ja ehkä minulla on tässä vähän rajoituksia, mutta miten nyt luetaan tuota tasan kappaletta 30 ottaen huomioon, miten se on luotu EUn takuu ei pele tai takuurahasto. Ei ole rahoitusväline varainhoitoasetuksen mukaan. Tämä on kai ihan selkeä poikkeus koko rahaston osalta, kun puhutaan varainhoitoasetuksesta ihan osasta riippumatta. Ja tämä on minulle kyllä ongelma Käsittääkseni selititte nyt ihan päinvastaista minulle, tai sitten en ylipäätään mitään ymmärtänyt. Mielelläni annan teille vielä mahdollisuuden tämän asian minulle selittää. Haluaisin vielä kysyä, koska saamme vastauksen rahamäärästä, jota voidaan olettaa EKPltä tulevan. Koska näin on esteetön tällainen kiertävä rahoitus. Haluaisin mielelläni tietää, miten paljon veronmaksaja koko esirahastoon syöttää suoraan tai epäsuoraan. Kyllä, veronmaksajalla taitaa olla oikeus saada tätä tietää. Kiitos vastauksesta. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Jos viittatte tässä kohtaan 30, sanoin puheenvuorossani, että takurahasto on talousarvioväline ja näin ollen se on katettuna varainhoitoasetuksella, mitä tulee johdantosan kappaleeseen 30, niin siinä viittataan, viittaatte rahoitusvälineeseen. Eli se on katettu varanhoitoasetuksella, koska ilmoitetut tässä talousarvion maksumäärärahat on käytetty käytetään takurahastoa varten ja näin ollen se on siis katetaan varainhoitoasetuksella. Ja keskustelun jälkeen kollegan kanssa EKPstä, niin tässä ei ole ennakoitu mitään EKPn mukaan tuloa, joten tämä on jätetty tässä ulkopuolelle. Haluan tämän tehdä hyvin selväksi. Ja, vielen Dank, Frau äh, Vorsitzende. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Keskustelussa teidän kysymyksennekin kautta on otettu esiin sellaisia kysymyksiä, jotka aivan välttämättä tarvitsevat vähän lisäselvittelyä. Tässä mielessä minulla olisi kysymys komissiolle. Haluaisin täsmentää vähän tätä kysymystä. Herra Graf, jos nyt oikein teidät ymmärsin, niin komissio on lukenut asian niin, että mitä esirahaston takuisiin tulee, niin tässä on kyse tällaisesta riskinjakovälineestä nimeltään. Ja näin se olisi varainhoitoasetuksen piirissä. Mutta se, miten me luemme komission esityksen taas antaa ymmärtää, ja näin käy ilmi tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta myös, esiriä käsitellään toisella tapaa kuin muita riskinjakovälineitä. Voisimmeko saada oikeudellisen kannanoton komissiolta, joka selittäisi, mistä nämä erot nyt löytyvät. Eli mikä esirahastossa nyt on toisin, mitä tulee riskienjakoon, kuin muiden välineiden osalta? Koska jos kyse ei ole perinteisestä riskien jaosta, joka olisi täysin varainhoitoasetuksen alainen, niin silloinhan riskin tulisi olla pienempi kuin muiden riskien muidenkin jakovälineiden osalta, mutta se, miten kansantaloustieteilijänä nyt olen ymmärtänyt esiraston riskit, niin se on samanlainen tai jopa suurempi. jos riski on suurempi, niin ei voida ajatella, että on vähemmän tiukkaa sääntelyä, eikö niin? Vaan sääntelyn pitäisi olla jopa tiukempaa tai valvonnan. Mutta jos emme pysty tässä asiaa nyt selvittämään, niin voisimme katsoa, koska saisimme komission oikeudellisen kannan, joka koskee tätä ehdotusta, kun lähden siitä, että komissio ei varmaankaan ole tehnyt ehdotusta ilman, että on arvioinut tarvittavalla tapaa taloudellisia tai oikeudellisia vaikutuksia. Thank you, <clears throat> Mrs. Chair, and thank you for the question, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset kysymyksestä, herra Toida. Tietysti Euroopan komissio on analysoinut kaikkia näitä kysymyksiä, mutta yksityiskohtia en itse tunne. Minulle on sanottu, että komission yksiköt syvällisesti tulevat analysoimaan kaikki tarkistukset, kaikki kohdat, jotka on käsittelyyn esitetty, ja me tulemme toimittamaan teille tiedot niistä toimista, joihin ryhdymme tämän osalta. Valitettavasti en voi mennä nyt yksityiskohtiin, mutta kyllä vien tästä viestin komission eri yksiköihin kollegoille, ja tulette saamaan mahdollisimman pian vastauksen esittäminen kysymyksiin. No minun on sanottava, että olen kyllä hiukan yllättynyt. Johdatosan kappaleessa 30 hän selkeästi sanotaan, että varainhoitoasetus ei tässä päde. Enkä nyt ymmärrä budjettipääosasto antoi no, myös ymmärtää, että se pätisi, mutta kun tässä sanotaan, että ei päde, niin tämä on kyllä vakava kysymys. Varainhoitoasetus asetuksen artikloihin 139 ja 140 liittyy selkeät säännöt, jotka koskevat vastuuta. Ne puuttuvat nyt ESIR-raastosta, jos tämä kappale 30 jää tällaiseksi ja varainhoitoasetuksen määräykset eivät pätisi, niin tämä olisi kyllä hyvin vakava, koska silloin ei ole mitään vastuun ylärajaa. Tämä on ehkä kysymys, joka ei jäänyt nyt vastaamatta. Miksi tällaista ylärajaa ei sinne ole kirjattu? jos varainhoitoasetus pätee, niin siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta jos kiistakysymys tulee esiin, niin silloin hän on ihan järjetöntä, että annetaan tämän toteutua ilman vastuun ylärajaa, koska tietenkin jos tässä syntyy ongelmia, niin EU voi joutua vastaamaan. Kuitenkin esirahasto olisi siis se rahasto ehkä, joka kantaisi valtavan suuria riskejä ei tietenkin hyvät riskit pitäisi omissa kirjoissaan ja esirille esitettäisiin sitten hankalampia riskejä veronmaksajille. Näin asiat yleensä hoituvat. EIP hän osittain myös saraitusta EKPn kautta. 17 prosenttia vai miten se nyt menikään. Tämä on kyllä merkittävä, jos lasketaan mitä tämä tarkoittaa kolmessa vuodessa tai ehkä pidemmän ajan kuluessa. Rahastoahan ei ajallisesti ole rajattu niin pystyn kyllä jo laskemaan sen, miten paljon rahaa suoraan ja epäsuoraan verovaroin taataan. Eli kyllä olisi varmasti reiluakin, että saisimme selkeän kannanoton ja myös kirjallisen. Kiitos. Kollega Sender vielä ja tekin saatte tietenkin vielä puheenvuoron tai kolleganne. Herra Graf. Minä halusin ehdottaa, että jos täällä nyt ei ole EIPen edustajia, niin olisi hyvä, jos joku sieltä tulisi, koska meillähän on ollut aika tässä valmistella TRAN ja ITRE-valiokunnan lausuntoja ja siellä on meille kerrottu, millä tavalla EPllä tässä on rajoite, eli 16 miljardia, eikä ole mahdollista mennä yhtään sen pitemmälle. No, plus vitosta tai muuta. Tämä meille kyllä hyvin selvästi tässä selitettiin. Tässä on katto. tämä ei ole varanhoitoasetuksen puitteissa, vaan tämä on esirahaston mekanismin määräämä. Ja missä vaiheessa ei ole sanottu, että EKP laittaisi tässä esirin rahan. No toinen asia sitten on, että EKPn mekanismi kaikille pankeille, Deutsche Bankille, minne tahansa muualle sitten toimisi. Missä vaiheessa meille ei sanottu, että keskuspankin pitäisi nyt hypätä mukaan tähän? Ei se ole mikään käteispankki, vaan se antaa erityyppisiä takuita, joten tässä tämä tuote niin sanotusta, eli EIP ottaa tässä suuremman ö, riskin kuin yleensä EIP ottaa suuremman riskin tässä kuin yleensä, mutta nämä hankkeet ovat houkuttelevimpia hankkeita. Tässä hieman nyt tehdään ympyrästä neliötä. Tämä selitettiin meille houkuttelevaksi. Jossain vaiheessa puhuttiin siitä, minkälaiset investoinnit, minkälaiset projektit ovat houkuttelevampia. Sellaisia, jotka tuottavat jotain ja jotka vastaavat Euroopan unionin periaatteita, ympäristökysymyksiä ja niin edelleen. Sitten on toisenlaisia hankkeita, jotka ei, joilla ei ole niin kova vetovoima, Jot, jotkut sellaiset, mitä me täällä olemme työstäneet. Ne on, ne on suunnattu erityyppisille investoijille. Mutta kenties olisi hyvä, jos tästä nyt joku tulisi meille puhumaan, koska tiedän, että siellä työstetään nyt kovasti tätä asiaa, jotta saitaisiin kaikki nämä välineet toimintaan. Ja he varmasti pystyisivät vastaamaan myöskin meille tähän kysymykseen, mikä on kenties sitten EKPn rooli vielä, me siitä kuulleet, ja minkälaisen riskin pankki on valmis ottamaan, miten pitkälle menee tämä takuu, tai on menettä, menemättä, jos tulee tappioita. Herr opfert sich? Herra Graf, kuka uhrautuu? Thank you very much. I can only Kiitoksia, niin voin vain toistaa sen, että Voimme vastata teidän kysymyksiinne kirjallisesti. Kaikkea ei voida käsitellä tänään, vaan ne käsitellään kirjallisesti kaikkein varhaisemmassa mahdollisimmassa tilaisuudessa. Joonatusen kappale 13. Siinä mainitaan, että EU-takuut investointipankille eivät ole rahoitusvälineitä asetuksen mm, tarkoittamalla tavalla, mutta ne ovat kuitenkin budjettivälineitä. Se merkitsee sitä, että varahoitoasetus kattaa takuurahaston. mutta niitä ei pidetä siis rahoitusvälineitä tämän rahoitusasetuksen mainitsemassa merkityksessä. Ja abun No, näin hän on tällaista argumentointia kuultu ennenkin komissiolta, mutta mielellämme varmasti näitä hienouksia tarkastelemme vielä kirjallisesti, kun näin hienot muotoilut pitää päästä lukemaan ja pari kertaakin vielä. Valmistelija vielä, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset myös komission edustaja Graafille näistä kommenteista ja viittauksista siihen, että komissio ei näe esirahaston takuita rahoitusvälineenä – kyllä oletamme komissiolta yksityiskohtaista oikeudellista ja taloudellista selvitystä siitä, miksi näin on. Jos rahoitusvälineestä on kyse, niin silloin sitä on käsiteltävä samalla tapaa. Jos taas ei, niin haluamme kyllä yksityiskohtaiset perustelut komissiolta, miksi näin on, miksi nyt toimitaan toisin. Eli yksinkertainen poliittinen päätös, että näin ei tätä asiaa tarkastella. Ei meille viitä, vaan siinä pitää olla kyllä kunnolliset perustelut, jotta voimme tälle tielle lähteä. Jos poliittinen päätös tehdään, voin jo tässä sanoa ihan selkeästi, että esittelijänä silloin sanoisin, että me emme voi tätä hyväksyä. Kiitos. No, jos tätä asiaa nyt katsoo, niin totta kai se rahoitusväline on, eikö niin? Onko tilintarkastus tuomioistuimella tässä muodostunut mielipide siitä, onko tämä laitosväline vai ei, kollega Lasaru. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Se, mitä lausunnossamme toteamme, on, että ei ole selvää. En haluaisi nyt ottaa kantaa siihen, onko tämä rahoitusväline vai ei ne Meidän lausuntomme käsittelee useita eri kysymyksiä mukaan lukien sitä, että asetusluonnoksesta ö, tulee selvemmäksi se, että ESIR e, jättää varainhoitoasetuksen määräykset ulkopuolelle, ne eivät kuulu siihen. Ja se, mitä tuomme esille, on se, että ei ole vielä selvää, missä määrin nämä määräykset, eli EIPn määräykset, vahvistavat varanhoitoasetuksen asettamia perusperiaatteita, avoimuus, syrjimättömyys, tasa-arvoinen kohtelu, kilpailuväristymättömyys, tilivelvollisuus ja niin edelleen. Loppujen lopuksi ei voida välttää sitä, että joku osa EUn takusta hävitään tässä. No, me kaikki toivomme, että kysymys on mieluummin pienemmästä kuin suuremmasta osasta. Mutta tämä ei ole nyt se pointti, vaan pointtina on se, että meidän täytyy kaikkien olla siinä asemassa ja eritoten komission. Ja me olemme varmoja siitä, että lainsäätäjät haluavat tietää että X määrä varoja on menetetty EUn talousarviosta EUn talouteen. Ja mitä tällä nyt on sitten saavutettu? Onko EUn talous voittanut enemmän kuin mitä on menetetty tai mitä on investointi? Jotta voitais, jotta voitaisiin vastata näihin kysymyksiin, niin nämä periaatteet, joita on jotka on kuvattu varainhoitoasetuksessa, niin, niin niitä täytyy soveltaa esiriin. Ja ne täytyy sitten tarkistaa, esittää niin, että voimme antaa luotettavan lausunnon, joka perustuu tilintarkastustoimintaan. Esittää tämän tarkastuskertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja kertoa siitä, mitä ESIR on saavuttanut verrattuna investoituihin varoihin. Genau. In Ihrer Opinion steht drin, dass... Aivan lausunnossanne sanotaan, että ette täysin ymmärtänyt, miten tämä ei nyt rahoitusväline olisi. Ihan totta, olemme samaa mieltä. Meitä kiinnostaa nyt kovasti ja jännittää esitykset, joita saan tulemme komissiolta saamaan. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole tai kysymyksiä, niin huomenna 12 on määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja keskustelua jatketaan joka tapauksessa ja otetaan huomioon kollega Ajala Senderin ehdotus. Katsotaan, mikä toteutuisi kalenterissamme vielä EIPen kanssa esimerkiksi, jotta voidaan katsoa tätä kokonaisrakennelmaa. Kiitos oikein paljon. Kokous päättyy. Tapaamme huomenna kello yhdeksältä. Silloin äänestetään komissiosta ja parlamentista. Mukavaa iltaa ja kiitos myös tulkeille.